alkaa tuota pikaa. Eli äänestyksiin. Meillä on kuusi valko koskevaa Esitystä erityisesti Konovaljovin ja Kovaljovin tapaukseen liittyen. Meillä on yhteinen päätöslauselma luonnos, jonka kuusi ryhmää ovat allekirjoittaneet. Tarkistuksia ei ole jätetty, joten voimme äänestää tästä saman tien. Ketkä voivat sitä puoltaa? Vasta äänet, tyhjää, hyväksytty mielestäni yksimielisesti. Näin pääsemme Egyptiä koskevan esitykseen seitsemän erillistä ja yksi yhteinen löytyy seitsemästä ryhmästä. Tarkistuksia ei ole jätetty. Voimme siirtyä siis suoraan äänestykseen. Puoltavat äänet, olkaa hyvä. Ja vasta-äänet tyhjää. Tämäkin hyväksytty yksimielisesti. Ja nyt äänestämme kuudesta päätöslauselmaesityksestä koskien kuolemanrangaistusta Japanissa. Meillä on myöskin yksi yhteinen päätöslauselmaesitys. Hetkinen työjärjestys, puheenvuoro kollega Chichester, olkaa hyvä. Kiitoksia. Tähän puheenvuoron. Olen hiukan hämilläni, koska ajattelin, että tässä on päätöslauselmaesitys EFDltä, ennen yhteistä päätösasemaesitystä, ja kuitenkin nyt äänestetään vain yhdestä. Tässä on nyt ehkä jotain hämminkiä. Voisitko selventää tämän? Kyllä tässä kaikki on kunnossa. Japanin liittyvä EFDn esitys oli pöydällä, mutta nyt tulemme siihen, eli kuusi erillistä ja sitten viiden ryhmän yhteinen ja sitten vielä päätöslauselmaesitys, jonka EFD on hyväksynyt. Kuka voi hyväksyä tämän EFDn päätöslauselmaesityksen? Vastaäänet. Tyhjää. Hylätty. Näin pääsemme tähän yhteiseen viiden ryhmän laatiman päätöslausumaesitykseen. Tarkistuksia ei ole jätetty, joten voimme äänestää koko tekstistä. Äänestys alkaa, kun äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänin 43 neljä tyhjää, eli muuten yksimielisesti. Ensi istunnossa pöytäkirja esitetään hyväksyttäväksi, mitkäli ette vastusta, niin nämä päätöslausumaesitykset esitetään henkilöille ja ryhmille, jotka teksteissä on mainittu, ja toivotan teille turvallista kotimatkaa. Ne teistä, arvon kollega Korhola, olkaapas hyvä puhemies haluan vain todeta että äänestin puolesta mutta en saanut tätä äänestyskonetta toimimaan täällä. On kirjattu pöytäkirjaan. Toivotan kaikille turvallista kotimatkaa, mikäli sää tai muista syistä johtuen jumitatte Saksan valtaväylille, niin muistuttaisin,